sopimuksista Moldovalle. Esittelijä saa puheenvuoron. Onks... Uh, Madam President, Commissioner... Puhemies, komissaari, odottelen tässä, että komission jäsen istuntuu paikoilleen. Olen tässä kohtelias. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. EUn kannalta tämä asia on ele, symbolinen ele, täysin taloudellisesti katsottuna, mutta sillä on suurta poliittista merkitystä kriittisesti historiallisella, het, historiallisella hetkellä Moldovan kannalta ja koko naapurusalueemme kannalta. Moldovan kannalta tämä on äärimmäisen tärkeä, varsinkin kun tarkastetaan sen taloutta ja enemmän viljelijöitä. Sen merkitys on kuitenkin suurempi kuin vain merkitys, joka liittyy luumuihin ja tai pikemminkin päärönien omenoihin. Osoitamme solidaarisuutta vaikealla hetkellä. EU ja Moldova allekirjoittavat asoston sopimuksen 27. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Moldovan parlamentti hyvin nopeasti ratifioi sen toisena päivänä heinäkuuta. Ikään kuin sattumalta pian tämän jälkeen Venäjä asetti Moldovan maataloustuotteet tuontikielon alaiseksi. Elokuussa Venäjä kielsi myöskin elintarviketuodon EU-sta käsin Ukrainan kriisin vuoksi, joka tietystikin liittyy laajempaan itäistä naapurusaluetta koskevan politiikkaamme. Venäjä näkee itsensä tietystikin väärin jonkinlaisen geopoliittisen länsimaiden juonen uhrina. Konflikti on syntynyt näkemysten törmäyksistä. 1800-luvun näkemykset jylvät 21. vuosisadalla. Propaganda, valheet ja omenat ovat osana tässä uudenlaisessa sodankäynnissä. Saadakseen apua Moldovan viranomaiset kääntyivät EUn puoleen ja pyysi, pyysivät hätäapua Venäjän tuontikiellon vuoksi tärkeimpien Moldovan tuotteiden suhteen. Viinirypäleet, omenat ja päärönät olivat pyön, pyynnön kohteena neuvosto ja no, komissio suostuivat ja toivottavasti mekin annamme vihreää valoa tälle ehdotukselle. Vientikielto haittaa Moldovan taloutta merkittävästi. Moldovan PKT 40 prosenttia tulee maataloudesta. Puutarhaviljelyala pelkästään antaa 250 000 ihmiselle työpaikan, eli 10 prosentille Moldovan aktiivisesta työväestöstä. Asut lähinnä maaseudulla ja heillä on hyvin pieniä tai keskisuuria perheviljelmiä. Muutama sana oikeudellisesta kontekstista. Nämä yksipuoliset kaupan suostumuskohtelut tai etuudet ovat myönnytyksiä valtiolle, joiden taloutta halutaan tukea ilman, että vastavuoroisesti vaaditaan myönnytyksiä. Alun perin 2008 otettiin jo yksipuolisia tulietuksia käyttöön Moldovan suhteen. Kyseessä oli tämä samainen asetus. Ja tämä asetus tuo nyt mukanaan kolme uutta kiintiötä. Luomut, viinirypäleettä ja omenat ovat tässä kohteena. Ja sitten 2015 vuoden lopulla tämä kuluu umpeen. Nämä kiintiöt ovat erittäin rajoitettuja suuruudelta, kun tarkastellaan EUn tuotantoa ja kilpailua omenoiden suhteen, joka on kaikkein herkin tuote. Tämä on vain 0,4 prosenttia meidän tuotannoista, niin he ovat menossa aivan erilaisille markkinoille kuin suurin osa eu tuotteista. Ja kun otetaan huomioon kulttuurinen ja muukin yhteys romania, erittäin todennäköistä suurin osa tästä ylimääräisestä hedelmän tuonnista helposti sulautuu Romanian markkinoille. Omenan osalta esimerkiksi Romaniassa tänä vuonna omenan tuotanto väheni 22 prosentilla. Ja tämä kiintiö kattaa vain 8 prosenttia Romanian tuotannosta, joten suuri aukko jää vielä Romanian markkinoille. Nyt vaihdan kieltä. Toivon, että Moldovan viranomaiset onnistuvat pistämään tämän aloitteen menestyksellä tavalla täytäntöön. Tämä on historian asia. Nyt vetoaisin romanialaisiin hyötykää ihmeessä tästä mahdollisuudesta ja tilaisuudesta, joka tässä avautuu, käydä kauppaa Moldovan kanssa. Ja tietystikin nämä ovat erittäin hyviä myöskin nämä tuotteet. Kiitoksia herra Moisa. Nyt puheenvuoron saa komissaari Malmström. Hienoa, että olette täällä tänään. Olen nyt ensimmäistä kertaa puhemiehenä, kun te olette täällä puhumassa, joten olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Tämä on suuri kunnia minulle. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, kun tiedotusvälineissä tällä hetkellä puhutaan hyvin paljon siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin kuten tiedätte, Euroopan on toinenkin hyvin tärkeä naapurimaa, eli Moldovan tasavalta, ja tuossa maassa kärsitään taloudellisesti siitä, että on allekirjoitettu assosiaatiosopimus EUn kanssa. Moldova päätti lähteä liikkeelle eurooppalaista arvoista ja pitkälle menevästä vapakauppa-alueesta. Tässä oli valinta siis meidän suuntaamme. Sitä ei ollut suunnattu ketään vastaan, mutta on kuitenkin tuotteita, joita ennen vietiin lähes ainoastaan Venäjälle, ei enää voida sinne viedä. Vaka, vapaa sopimus, joka oli olemassa itsenäisen, itsenäisten valtioiden yhteisön suuntaan, sinnekin eh, pantiin vienti kiinni. Me tiedämme, että voi olla vapaakauppa-alueita usean kauppakumppanin kanssa samanaikaisesti ja voidaan lähteä liikkeelle eh, todellakin eh, palvelujen ja tavaroiden vapaasta kaupasta. Ei tämä ole mitään nollasumma peliä. Meidän on autettava Moldovaa, ei vaan siksi, että on pantava täytäntöön tätä pitkälle menevää laajanlaista vapaakauppa-aluetta, mutta myös kaiken muin, muiden keinojen avulla. Ja siksi komissio on ajateltu, että tämän etusjärjestelmän pidentäminen voisi olla väliaikainen helpotus koskien lähinnä omien luumu- ja viinirypäleitä. Kaikki tietävät, että on vaikea löytää uusia vientimarkkinoita ja löytää uusia kumppaneita. Eli tämä ehdotus on väliaikainen, niin kuin esittelijä sanoi. Se menee umpeen vuoden kuluttua. Komissio esittää, että se panna täytäntöön takautuvasti vientiin Moldovasta elokuusta alkaen. Tuolloin tuli ensimmäiset kielot voimaan, eli nämä tulivapaat kiintiöt, jotka koskevat omenoita, lummoja ja viinirypäleitä, eivät eh, vaaranna EU-markkinoita. Tämäkin tuli selväksi esittyneen sanoista. On mahdollista olla huolestuneita siitä, miten tämä vaikuttaa meidän tuottajimme, mutta minä olen vakuuttunut siitä, että me voimme olla solidaarisia Moldovan suuntaan ilman, että tämä on meille mikään riski, jos tästä annettaisiin konkreettista tietoa, niin moldovalainen moldovalaiset omeat vastaavat 0,8 prosenttia meidän tuotannostamme, luomut 1,4 prosenttia ja viinirypäleet 1,1 prosenttia eh, Euroopan tuotannosta. Eli näin pitää olla solidaarisia tämän maan suuntaan. Siellä on suuria tarpeita. Haluaisin kiittää siitä, että tämä asia on edistynyt niin kovasti. Erityisesti kiittäisin Intavaliokuntaa ja esittelen Moisaa. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi on pitäisi olla maatosvehkon nimissä Rebekalla minuutin ajan, mutta hän ei ole paikalla. Siksi puheenvuoron saakin herra Julio Winkler kansanpuolueesta. Thank you, Chair, uh, Commissioner. Kiitoksia puhemies, komission ja sen arvon kollegat. Kansanpuolue tukee täysin tehtyä ehdotusta myöntysten osalta Moldovalle. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, että jälleen kerran osoitamme sitoumustamme ottamalla naapurimaita. Esittelen laatima mietintö ottaa käyttöön uusia toimia, joilla pystytään estämään epäreilua kilpailua tai epäreilua toimintaa, jota Venäjän federaatio on harjoittanut. Viime vuonna olin Moldovan asioiden esittelijänä. Viime vuonna ehdotettiin Moldovan tuonin täys, täysimittaista vapauttamista Viinin osalta. Silloin taustalla oli samantyyppinen Venäjän tuontikielto Viinin suhteen. Nyt käyttöön otettavat toimet ovat lisäys viime vuotisiin myönnytyksiin. Kyse uusista Moldovan tuotteista. Toivottavasti parlamentti hyväksyy tämän mietinnön ilman tarkistuksia. Ja toivon mukaan voimme äänestää asiasta huomispäivänä ja että Tämä saadaan vielä julkistettua ennen vuoden loppua niin, että Moldovan puolella ihmiset voivat hyötyä ylimääräisestä tullivapaasta kiintiöstä mahdollisimman pian. Olen varma, että Moldova edelleenkin ponnistelee Eurooppaa kohti ja uusi DCFTA-sopimus myötä vaikuttaa Moldovan talouden kehittymiseen ja lähentymiseen kohti EUta. Kiitoksia paljon. Kiitos, herra Winkler. Seuraavaksi David Martin SND-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä arvoisa uh, puhemies. Ensin haluan onnitella esittelijää erinomaisesta asian käsittelystä. Tämä on ensimmäinen mietintö, jonka hän vei tässä parlamentissa läpi ja samoin kiitän herra Wingleriä varjoesittelijänä. Mielestäni parlamentti on osoittanut, että se voi toimia nopeasti oikeissa olosuhteissa ja mielestäni meillä on hyvä sopimus nyt käsissämme. Me olemme avustaneet Moldovaa maataloustuen kautta näiden neljän laikkeen kohdat, jotka on mainittu, mutta samalla on autettu, tai haitannut mitenkään meidän maatalouttamme, kaikki ovat voittaneet. EU on sitoutunut tukemaan Moldovaa kumppanuus- ja asetusopimuksen yhteydessä, kun Venäjä on aggressiivisesti suhtautunut tähän ja asettanut poliittisen tuontikielon. Meidän pitää vahvistaa taloudellisia yhteyksiä Moldovan kanssa ja vahvistaa poliittista vakautta maassa. Kiitoksia puhemies. Kiitos, herra Martin. Seuraavaksi Jaczkiewicz, yksi minuutti, ESR-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, blisko miesiąc temu... Kiitos, noin kuukausi sitten me kävimme täällä keskustelua assosiaatiosopimuksen ratifioinnista Moldavian kanssa. Suurin osa meistä antoi hyväksyntänsä tämän maan integroinnille EUn rakenteisiin. Pitää muistaa, että Moldovan tasavaltaan on kohdistunut jo pitkään Venäjän sotilaallinen painostus. Se tekee kaiken mahdollisen saadakseen hallinnon sille myönteiseksi. On selvää, että Venäjän sanktiot maataloudelle ovat toinen painostustapa. Tämä koskee myös Puolan hedelmä ja muita tuotantoa. Tämä vaikuttaa Moldovan tuotantoon ja Putin vain jatkaa tällä tiellä. Kuten sanomme, haluamme, että Moldova lähentyy Euroopan unionia. Tämä sopimus ei ole meidän intressimme mukaista. On tärkeää auttaa Moldovaa ja on tehtävä kaikki siihen suuntaan niin, että Moldovan preferenssiä edistetään. Tämä on EUlle tärkeää. Meidän on nyt oittava kätemme Moldovalle, jos emme halua, että Moldovassa käy samoin kuin Ukrainassa. Ja siksi pitää tehdä kaikki tämän maan auttamiseksi. Kiitos. Odottelen vielä, että tulkkikin saa työnsä valmiiksi. Seuraavaksi Austrovicius Alderyhmän nimissä. Puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, komission jäsen, arvot kollegat, hyvät naiset herrat. Täsmälleen kuukausi sitten parlamentti hyväksyi assosiaatiosopimuksen Moldovan kanssa. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että kun pistämme täytäntöön EUn ja Moldovan välistä assosiaatioagendaa, tavoitteenamme on tehdä tuosta maasta ja koko alueesta vakaampi ja vauraampi. Oli miten oli. Suuri veljemme itäpuolella ei ole samaa mieltä. Se on päättänyt kieltää suuren määrän Moldovan tuotteita markkinoiltaan huolimatta siitä sitoumuksesta, jonka Venäjä on tehnyt maailmankauppajärjestössä. Tämä ei haittaa pelkästään Moldovan ihmisiä, vaan myöskin Venäjän ihmisiä, koska hinnat nousevat, kun Venäjänsä kauppain hyllyt ammuttavat tyhjyttään. Tänään tekemämme päätös on jälleen kerran yksi poliittisen solidaarisuuden osoitus Moldovan kansalle. Ennen muuta niitä 150 000 ihmistä kohtaan, jotka elävät puutarhaviljelystä tuossa maassa. Kuten me hyvin tiedämme, maatalous on noin 40 prosenttisesti vastuussa Moldovan taloudesta. Lisäkiintiöiden antaminen tässä yhteydessä mahdollistaa sen, että maan Eurooppa-myönteisyys vain vahvistuu suhteessa myöskin viimeaikaisiin vaaleihin. Taloudelliset, poliittiset suhteet ja myöskin humanitaarinen puoli ovat tässä taustalla. Nyt ei pidä olla huolissaan dramaattisesta Moltovan viinirypäleiden, luumujen tai omenoiden vyörystä ei ole markkinoille. Voin todeta, että ne on erittäin hyviä ja myöskin terveellisiä. Thank you for this recommendation <laughs> at the end. Kiitos tästä mainoslauseesta tässä lopussa. Sitten Hermut Scholz qe nimessä. Frau Kommissarin. Puhemies, komission jäsen, kollegat. Moldovan kansaisevat suurten taloudellisten ja sisäpoliittisten ulkopoliittisten haasteiden edessä. Kuinka yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tulevaisuus maassa voi varmistua, kun suuri maa käy kauppasotaa pientä vastaan? Moldovan viinirypälet, luumut ja omenat. Nyt halutaan päästä jo markkinoille. Vielä enemmänkin pitäisi tehdä. Missä niin viipyvät investoinnit infrastruktuureihin? Ilman näitä kansalaiset pettyvät. Mitä suunnitelmia tulevaisuutta voitte luvata näille ihmisille Moldovan talouden vahvistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että hyviä uusia työpaikkoja syntyy? Tärkeä poliittinen tehtävämme olisi vielä se, että Venäjän kanssa saataisiin rauhanomainen ratkaisu aikaan, joka suuntaisi kohti tulevaisuutta. Komissio pitäisi luoda puiteedellytykset sitä varten, että Moldovan kansa voi hyötyä tilanteesta, koska jo tuleva talvi tulee olemaan erittäin vaikea maan kannalta. Igor Scholtes, Igor seuraavaksi vihreinen nimissä, olkaa hyvä. <coughs> puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä tuen tätä ehdotusta. Totean sen, että tuen ehdotusta, joka on tehty molemmat osalta asiointiosopimus, mahdollistaa läheisemmän yhteistyön kauppakysymyksissä. Ja tämä mahdollistaa sen, että Moldovan tuotteet pääsevät eu markkinoille. Sitten pikkuhiljaa vähennetään maan riippuvuutta Venäjästä. Kyse on myöskin eurooppalaisista normeista, joihin Moldova mukautuu. Tämä helpottaa meidän tuottia. Tällä ei pelkästään myönteistä vaikutusta Moldovan tasavallan kannalta. Moldovan vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä Venäjän vientikielon vuoksi. Moldovan talous on tästä merkittävällä tavalla kärsinyt. EU on hyvin pitkälti vastuussa tilanteesta. Ja sen täytyy auttaa sekä teknisesti että taloudellisesti Moldovaa äh, sääntöjen täytäntöönpanemisessa. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Annemans, olkaa hyvä, sitoutumaton. Marko Liike. Sympatia Moldovan kansaa kohtaan, mutta kollegat, äh, EU ei saa jatkuvasti laajentua nyt puhutaan Moldavasta, meidän tämänlaisen toiminnan pitää lopettaa. Äänestäjät eivät hyväksy tätä, eivätkä omat viljelijämme, ja kuitenkin te vain runnotte läpi. Katsokaa, mitä edessä on eu mitä tulee itärajoihin. Se on aivan katastrofaalinen tilanne niin taloudellisesti kuin turvallisuuden kannalta kuin ma- maahanmuuttokysymyksissä. Moldovan integraatio ei ole meidän edustamiemme ihmisten etujen mukaista EU-ssa. Toisin sanoen tällainen vapaaehtoinen yhteistyö, mutta pitää lopettaa tällainen hiipivä integraatio ja Moldovan liittäminen pikkuhiljaa EU-hun, se pitää lopettaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Dan Christian Preda. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitos puhemies. Tämä oli todella shokeravaa, miten kollega äsken puhui No mutta minä halusin sanoa, että tämä on hyvä päätös. Tässä on kolme uutta kiintiötä, omenoita, luumuja ja viinirypäleitä koskien. Tämä on hyvin konkreettinen tapa osoittaa, miten Euroopan unioni voi tukea maata, johon Venäjän sanktiot ovat kovasti vaikuttaneet. Haluaisin muistuttaa, että ennen kuin Venäjä otti käyttöön Ukrainan kohdistuvat sanktiot, otettiin Moldovan sanktiot käyttöön. Ja tämä on nyt sellaiseen maahan kohdistunut, joka todellakin tarvitsee maataloustuotantoa, hedelmä- ja vihannes tuotanto on sille elintärkeä. Eli tämä oli aivan uskomatonta, mitä me kuulemme. Ei tämä ole mitenkään humaanista, että tällä lailla lähdetään moldavilaisparkoja stigmatisoimaan ja heihinhän tämä kovasti jo vaikuttaa, kaikki se mitä Venäjältä käsin on tehty. Jos me taas käymme heidän kimppuunsa, niin tämä osoittaa, että me emme ole tarpeeksi empaattisia heidän suuntaansa. Minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että Moldovan vaaleissa on vahvistunut se, että kansalaiset haluavat todellakin eurooppalaisen tulevaisuuden. Ja tässä Venäjä on joitain poliittisia puolueita rahoittanut. Tätä ei voida hyväksyä edes Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja on Tonino Pitsula. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä tuljetusjärjestelmä on erittäin hyvä Euroopan unionin tarjoama väline jolla se pystyy tarjoamaan etu, etuuksia kumppaneille, joiden EU-myönteisyydestä ei ole mitään epäilystä. Tässä puhuttiin tiettyjen tuotteiden tuonnista e Euroopan unioniin. Näitä tuotteita ei ole kovin montaa, eikä niiden taloudellinen merkitys ole valtava, mutta poliittinen viesti on hyvin vahva, eli että EU seisoo kumppaniensa rinnalla. Nämä Venäjän Tämä Venäjän tuontikieltohan on aivan poliittisesti motivoitu, mitään muuta syytä siihen ei ole. Ja näillä aloilla, joihin tämä kohdistuu, työskentelee Moldovassa noin 10 prosenttia maan työvoimasta. Tämä on siksi tämä tuontikielto valtava uhka Moldovan talouskasvulle ja talouden elpymiselle yleensäkin. Näistä itäisistä naapurimaista on tulossa yhä tärkeämpiä. Moldova on osoittanut olevansa Eurooppa-myönteinen maa ja se on vahva pohja tulevalle kumppanuudelle. Moldova on valinnut oman tiensä, meidän tulee tukea sitä. Kiitoksia Pitsula. Seuraavaksi Ujazdowski. Yksi minuutti. Nie zawsze polityka Unii Europejskiej, polityka zewnętrzna jest... Kiitos. Euroopan unionin Ulkopolitiikka voi olla tehokasta ja hyvää, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että Moldovan tapauksessa näemme aika selkeästi, että olemme olleet johdonmukaisia, olemme olleet tehokkaita, olemme tarjonneet tälle valtiolle mahdollisuuden olla yhteydessä unioniin ja olimme erittäin tyytyväisiä, kun assosiaatiosopimus allekirjoitettiin Moldovan kanssa. Tänä päivänä me käsittelemme yksipuolisten tullietuuksien myöntämistä Moldovalle. Ja tämä on hyvin positiivinen tapa tarjota tukea Moldovan Eurooppa-myönteisille liikkeelle. Ja tämä on mielestäni myös hyvä vastaus Venäjän kauppasaartoon ja Muutenkin tämä on minusta hyvä siirto. Ja haluaisin myös ilmaista iloni siitä, että Moldovan parlamenttivaaleissa saatiin hyvä tulos ja EU-myönteisten voimien voitto oli hyvä, koska se haluaa pitää maan Euroopan raiteilla. Jotta voitaisiin kehittää maata, niin Euroopan on oltava solidaarinen. Kiitoksia. Seuraavaksi Hope, yksi minuutti. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Kiitoksia. Komission jäsen, periaatteessa tuen tätä asetuksen muutosehdotusta. Moldova on hyvin riippuvainen maataloudesta ja kun sen tuottajat pääsevät EUn markkinoille, niin voimme vahvistaa sen taloutta. Mutta tietysti meidän on varmistettava, että Moldovalle koituva hyöty koskettaa kaikkia, myöskin omenien, luumujen ja greippien kasvattajia. Kriisi on jo kestänyt yli kuusi kuukautta ja on sanottu, että nyt pitää löytää uusia markkinoita, mutta käytännössä ei ole tapahtunut paljon. Luumut ja viinirypäleet eivät aiheuta suuria ongelmia, mutta omenoiden markkinatilanne on hankala. Kiitoksia. Seuraavaksi Schaffhausen. Hyvät kollegat, Moldova kärsii taloudellisesti, se kärsii saman identiteetin kieltämistrategian vuoksi, jota myös Euroopan unionia kohtaan on osoitettu. Moldova on kuitenkin selvästi osoittanut, että se haluaa olla osa länttä, osa NATOa, aivan samoin kuin Ukraina. Ja me emme kuitenkaan voi tehdä mitään katteettomia lupauksia Moldovaa kohtaan. Sillä tavoin vain heikennämme sen asemaa, sen väestön asemaa me reagoimme tässä nyt Venäjää kohtaan. Venäjähän on asettanut tämän tuontekiellon Moldovalle ja meiltä tämä toimi olisi suora toimi äh, Venäjää kohtaan ja samalla heikennämme myös Moldovan ja EUn omaa politiikkaa. Venäjä pyrkii tässä lyömään kiilaa lännen ja idän väliin. Ja minusta tämä toimi olisi Eurooppa vastainen. Kiitoksia. Seuraavaksi Gaalea. Yksi Kiitos puhemies. Gavarit Moskva. Täällä puhuu Moskova. Täällä puhuu Moskova. Näin, tämä oli kuultavissa Schaffhausenin suusta. Ja hän oikeastaan jälleen puhuu näistä Euroopan mukapakoista. Jos joku täällä jotain pakottaa, niin se on Moskova, Venäjä eikä Euroopan unioni. Kaikki tulevat meidän tykömme vapaaehtoisesti aina sen vuoksi, että me seisomme demokraattisen oikeusvaltion takana, eikä Neuvostoliiton vanhan rakenteen takana, jota nämä maat haluavat. Näillä yksipuolisilla tullietuuksilla olemme reagoineet oikealla tavalla Moskovan painostukseen poliittisesti motivoituun maataloustuotteiden tuontikieltoon. Tämä on reaktio, joka on sovelias. Se on osa meidän kokonaispolitiikkaamme Moldovan suuntaan ja luonnollisestikin me haluamme myös saavuttaa sen, että käsitellään myös suuria asioita, nimittäin sitä, että on mahdollista muodostaa toimintakykyinen, vahva hallitus ja että se voi myös hyödyntää assosiointisopimusta täysin. Prosessi on käynnistetty, me odotamme tarvittavia muutoksia oikeusvaltion valtiojärjestelmään ja sitä, että pikkuhiljaa voitaisiin toimia eurooppalaisen mallin perusteella. Meidän kokemuksemme on, että meidän mallimme on se, joka parhaiten palvelee ihmisiä tulevaisuudessa. Ja sen vuoksi tämä askel on askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kalniette. Ja ennen kuin annan puheenvuoron, niin haluaisin jo etukäteen kiittää teitä, koska te olette ainoa nainen, joka on osallistunut tähän keskusteluun. Niin tarkoitan siis parlamentin jäseniä, komission jäsen. Um, Kiitoksia, puhemies. Olen ylpeä siitä, että olen nainen. Ja sitten jatkan latviaksi. Moldovan kauppaetuudet eivät ole merkittäviä vain taloudellisesti, vaan myöskin poliittisesti. Tällä tavalla EU pystyy osoittamaan, että se voi tukea demokratiaa EUn lähialueilla. Nämä preferenssit antavat apua Moldovan taloudelle ilman, että se vaikuttaisi Euroopan unionin markkinoihin. Tämä on esimerkki siitä, miten EU voi torjua Punenin pyrkimyksiä rangaista niitä valtioita, jotka valitsevat EUn lähentymisen. Moldovan parlamenttivaalit voitti Eurooppa-myönteinen puolue, ja nyt odottelemme, että Moldovan hallitus toteuttaa uudistuksia, jotka ovat tarpeellisia Moldovan lähentymiseksi Eurooppaan ja jotta tästä tulisi menestystarina. Tämä on poliittinen signaali Moldovalle, mutta se ei kuitenkaan korvaa selkeää jäsenyysnäkymää Moldovalle. Ikävä kyllä monet jäsenvaltiot ja parlamentin jäsenet eivät vielä ole tähän valmiita. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Landsbergis. Yksi, minuut, yksi ja puolitoista minuuttia. Thank you, Chairman. Uh, dear... Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, mukava nähdä teidät täällä näin myöhään. Muutamien viime viikkojen aikana on alkanut levitä puheita siitä, että EU pitäisi alkaa neuvottelut Venäjän kanssa jonkinlaisesta yhteisestä alueesta, joka ulottuu aina Vladivostokista Lissaboniin asti. No entäpä sitten koko maailman kattava aluetta ja ainakin sellainen, joka ulottuu Vancouverista aina toiselle puolelle Tyynemeren rantaan. Tällä hetkellä Moldovan ja ukrainalaisen kaltaiset maat ovat, ovat oikealla tiellä kohti Eurooppaa, kohti länttä. Sellaiset puolueet, jotka suhtautuvat myönteisesti länteen, ovat voittaneet niiden vaaleissa ja siksi minä tuen näiden yksipuolisten tulietuuksien myöntämistä. Kiitos. Seuraavaksi Stier, puolitoista minuuttia Hvala gospođo predsjednice Evo želio bih i ja ovom raspravom dati potporu procesu intenziviranja političkih i ekonomskih tukea poliittisten ja taloudellisten suhteiden tehostamista Moldovan ja EUn kesken. Luonnollisesti kesäkuun assosiointisopimuksen allekirjoittaminen oli tärkeää, koska sitä kautta kyettiin vahvistamaan suhteita EU-hun, mutta meidän on myös huomioitava Moskovan negatiiviset kommentit näistä kehityskuluista. Mutta tämä oli sekä Moldovan että EUn eduissa, mutta Moldova on nyt ottanut myös askeleen omalle polulle ja sitä Venäjä ei hyväksynyt, koska Venäjä on halunnut harjoittaa omaa vaikutusvaltaansa entisen Neuvostoliiton alueella ja sen vuoksi he julistivat Moldovan maataloustuotteille tuontikiellon osoittaakseen, mitä miten he toimivat. Tämä on negatiivisesti vaikuttanut Moldovan talouteen, koska maataloussektori on hyvin tärkeä Moldovassa. 10 prosenttia työvoimasta toimii maataloussektorilla. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me tuemme komission ehdotusta, jotta luumut ja omenat ja sitrushedelmät otettaisiin mukaan tähän tuontijärjestelmään, koska tämä tukisi nimenomaan pieniä ja keskisuuria tuottajia ja antaisi myös vahvan merkin venäläisille sekä kumppaneillemme Moldovassa, että olemme solidaarisia. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia Kelly. Eh, Kiitoksia. Hyvin usein sanotaan, että poliitikoilla ei ole sydäntä tai sielua, kun kyse on Euroopan unionin kaltaisista instituutioista. Mutta kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin voidaan sanoa, että meillä on sielu, meillä on sydän, ja me teemme parhaamme, jotta pystymme toimimaan mahdollisimman nopeasti. Ja nämä toimet, joita pannaan täytäntöön, ovat tällä hetkellä hyvin tarpeellisia, erityisesti kun ajatellaan Moldovan köyhiä ja viljelijöitä. He kärsivät johtuen toteutetusta politiikasta ja Putinin vaikutusvallasta. Kuten komission jäsen sanoi, olisi hyvä ajatus kehittää uusia markkinoita, mutta se ei tietenkään onnistu yhdessä yössä, ja siksi yritämme varmistaa, että voimme auttaa naapureitamme. Ja tämä osoittaa, että meillä on todellinen sielu ja sydän. Ja vieläkin parempaa, me voimme toimia ilman, että tästä koituu haittaa omille viljelijöillemme. Kuten komission jäsen sanoi, tässä puhutaan nyt alle yhdestä prosentista EUn maataloustuotteista, ja tämä on hieno ehdotus, ja se osoittaa, että ystävä hädässä on tosi ystävä. Ja Moldova on nyt hädässä ja me haluamme olla sille todellinen ystävä. Kelly und der Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on sitten Grzib, puolitoista minuuttia. Frau Vorsitzender. Kiitos puhemies. Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen on väline, joka kuuluu naapuruspolitiikkaan. Me otamme käyttöön tämän välineen aina silloin, kun me ymmärrämme tai näemme, että meillä ei ole muuta mahdollisuuksia auttaa kumppaneitamme, kuten Moldovaa nyt muuta kuin muuttamalla tulli etu, tai myöntämällä tullietuuksia. Ja äh, nyt he voivat sitten tuoda niitä tuotteita meidän markkinoillemme sen jälkeen, kun Venäjä sulki omansa. Ja Venäjä on reagoinut hyvin vahvasti Moldovan ja EUn väliseen sopimukseen. Ja tämä vahvistettu vapaakauppa-alue sekä talouden perustan vapauttaminen ovat olleet tärkeitä. Ja tämä koskee myös maataloustuotteita, mutta alkuperäiset tuljettuudet parantavat kauppaa ja parantavat myös tilannetta Moldovassa. Ja tämä tulee parantamaan monien ihmisten tilannetta, jotka siellä työskentelevät. Olemme tyytyväisiä vaalitulokseen 13. syyskuuta Moldovassa, vierailin Moldovassa juuri ennen vaaleja ja puhuin ihmisten kanssa, jotka olivat hyvin huolissaan Venäjän kauppasaarosta. Minä uskon, että tämä elo, ele ja nopea toiminta EUn e puolelta on hyvin avuksi meidän kumppaneillemme Moldovassa. Danke, Herr on. Kiitoksia. Ei miehiltä eikä naisilta ole tullut enää puheenvuoropyyntöjä, eli nyt sitten komission jäsen Malmström saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, hyvät edustajat. Minusta keskustelussa tänään on selvästi tullut esiin vahva solidaarisuus, jota tunnemme Moldovaa kohtaan. Tämä on meiltä pieni ele, kuten täällä on todettu, eikä se vaikuta meidän markkinoihimme lainkaan. Kyse on 0,1 prosentista mutta se on kuitenkin tärkeä toimi Moldovalle talousmielessä, mutta myös poliittisesti. Tämä osoittaa, että solidaarisuus on muutakin kuin pelkkää sanahelinää meille, että me olemme todella valmiita toimimaan ja auttamaan itäisiä kumppaneitamme. Toivon, että huomenna tämä ehdotus saa taakseen laajan enemmistön. Haluamme osoittaa, että ne kumppanit jotka sitoutuvat eurooppalaisiin arvoihin, saavat todella tukemme ja me eh, tuemme niitä, seisomme sanojemme takana ja autamme ystäviämme vaikeina aikoina. Jatkamme toki Moldovan auttamista myös monin muin keinoin ja tarkkailemme tämän tämänpäiväisen keskustelun eh, ja huomisen mahdollisen päätöksen vaikutusta Moldovaan. Kiitoksia puhemies ja kiitos vielä esittelijälle ja valiokunnalle nopeasta ja tehokkaasta työstä. Kiitoksia komission jäsen. Ja lopuksi vielä esittelijä Mois, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you. Uh... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä ja hänen tiimiään nopeasta ja hyvästä työstä tässä asiassa. Haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Täällä on ollut paljon maalaisjärkeä näissä puheenvuoroissa, ja olen nyt löytänyt oikean tavan kuvata tätä asetusta, joka hyväksytään huomenna. Vipuvaikutus on nyt suosittu termi, ja tässä päätösasemassa tämä on ehkä vielä parempi kuin yhden suhde 15. Meillä on hyvin paljon ponnisteluita samoin Moldovan puolella. Ja sitten muista kommenteista. Scholz. Niin olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän pitää varmistaa, että Moldovan GSP-rakenteessa on monimuotoisuutta enemmän ja enemmän lisäarvoa. Henkilökohtaisesti uskon, että assosiaatiosopimus myöskin on tärkein väline tässä mielessä. Tämä koskee myöskin vapaakauppasopimuksia. No laajentumisesta. Tämä koskee omenia ja luumuja, ei laajentumista laajentumispelissä on monta veto-oikeuden omaavaa, eli ei tarkoitus ole nyt saada Moldovaa EU-jäseneksi omenien kautta. No, tämä on vapaa maailma ja moldovalaiset voivat tietysti pyrkiä EUn jäsenvaltioksi ja poliittiset toimijat ja kansalaisyhteiskunta Euroopassa voivat tätä tukea ja meillähän on tähän liittyen sitten demokraattinen prosessi. Sitten Schaffhauserille Raskauksen uhria voidaan syyttää, sanotaan, että tässä on kiistetty Moldovan identiteetti. Ei tässä kukaan ole kiistämässä Moldovan identiteettiä. Moldovaa ei pakoteta tekemään yhtään mitään. Se on demokraattinen maa, joka tekee omat päätöksensä demokraattisesti. Kiitos. Die Aussprache ist damit geschlossen. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna.